by correspondence. Okay. Colleagues, good afternoon. Please stay. Kollegat, hyvää päivää. Aloitamme minuutin päästä. Please feel comfortable. Take seat. Tehkää olonne mukavaksi ja istuutukaa. bij de UH, sinon de sluit wel nog. Otwieram obrady. Avaan kokouksen istuntokauden julistan avatuksi, joka 16. heinäkuuta keskeytettiin 2009. Hyvät kollegat, Kaksi viikkoa sitten osallistuin Westerplattella juhlallisuuksiin, josta muisteltiin 70-vuotispäivää sodan, toisen maailmansodan alkamisesta. Tämä sota syöksi Euroopan kuiluun, tuli miljoonia uhreja. Meidän ei pitäisi koskaan unohtaa, että sota ja väkivalta voivat palata uudestaan Eurooppaan. Tuona kesänä tapahtui muitakin väkivallan tekoja. Kaksi espanjalaisen kansalliskaartin jäsentä tapettiin äh, etän toimesta viime kesänä. Täytyy myös informoida teille siitä, että entinen